Mes chers collègues, bonjour. Hyvät kollegat, päivää. Bonjour. Bonjour Anna de Parnay. Bonjour, ça va bien? Allez, mes chers collègues, nous commençons. Hyvät kollegat, aloitetaan ensimmäisestä kohdasta mielipiteen vaihto TNT-verkkojen koordinaattoreiden kanssa – meitä koskettavat e- valtamerten valtatie, äh, merten valtatiet, rautatiet ja muut. Tiedätte hyvin, että meillä on nämä kaksi horisontaalista prioriteettia. Ne ovat verkon Euroopan ytimessä. Ja EU tukee yhteisrahoituksella tällaisia projekteja. Nämä ovat siis meille erittäin tärkeitä. Meidän on keskustella, tärkeä keskustella edistyksestä näillä alueilla vastaavien koordinaattoreiden kanssa. Ja meillä on ilo ja kunnia ottaa vastaan herra Hellevek, joka on vastuussa merten valtateista. Ja sitten Bodevigin lisäksi Matias Ruutte – Hyvää uutta vuotta, hyvää terveyttä, että jatkatte yhteistyötä kanssanne, kanssamme. Ja tällä hetkellä teidän tehtävänne on tehtävänä kertoa, mikä on merten valta teidän tilanne. Ja aloitamme teistä, herra Bodeviin. Ja teillä on seitsemän minuuttia aikaa kertoa, missä kohtaa merten valtatietä me kuljemme. Sitä teitä on kuljettu 20 vuotta ja nyt on pakko vähän kaasuttaa ja kiihdyttää muuten. Puheenvuoron teidän. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat parlamentin jäsenet, minulle on suuri ilo saada olla täällä paikalla tapaamassa teitä uudessa virassani eurooppaisena koordinaattorina, joka käsittelee merten valtateitä, joka on yksi prioriteetti Horisontti 2020. Olen viiden vuoden ajan ollut yhdeksän tai siis Baltian ja Adrianmeren väylän koordinaattorina. Se on ollut todella suuri hanke. Ja kun on ollut mukana näissä horisontaalisissa prioriteetteissa että näissä käytävähankkeissa, niin näiden horisontaalisten prioriteettien merkitys on aivan selvä TNT-verkoston kehittämiselle. Ne toimivat nimittäin funktionaalisena osana käytävää. Tässä keskitytään erityisesti lyhyisiin merimatkoihin ja laivaukseen, kuten myöskin hylkeiden kuljettamisen eurooppalaisista satamista ja niihin. Tämä on erittäin vahva väline, joiden avulla voidaan purkaa maantiekuljetusten infrastruktuurin ruuhkia. Ja tietysti tärkeä asia myös Euroopan ja kolmansien maiden väliselle yhteistyölle. On erittäin tärkeää, että meillä on järjestelmä, joka kattaa tehokkaan kuljetuksen ja liikenteen Euroopassa. Voidaan todeta, että Verkkojen Eurooppa-hankkeessa tämä on yksi niistä, joka yhdistää eri satamat eri maista ja osoittaa meille, minkälaista lisäarvoa EU voi luoda. Toisaalta täytyy huomioida, että tämä ei koskaan ole ollut mikään helppo ohjelma, vaan se on aika monimutkainen verkoston Euroopan osa, varsinkin kun katsotaan näitä valintakriteereitä hankkeissa. Tässä voidaan parantaa tilannetta ehdottomasti tulevaisuudessa ja siksi Minun tavoitteeni mandaattini aikana on liittää merten valtatiet paremmin verkostojen Eurooppaan. Ja TEN-T-tarkistus on hyvä tilaisuus sitten muokata tätä tilannetta, koska merten valtateiden täytyy olla osa sen siitä ja sen kaiken kattavaa verkostoa, jotta me voidaan muodostaa kunnollinen eurooppalainen merialue. Tässä täytyy myös painottaa sitä, miten tärkeää on saada aikaiseksi kokonainen kuljetusverkosto. Meidän täytyy liittää satamat paremmin maanteihin. Ja tässä suhteessa olen käynnistänyt jo keskustelut jäsenvaltioiden kanssa ja merijärjestöjen kanssa, jotta voitaisiin katsoa, miten merten valtatiet voidaan paremmin sijoittaa Tsentiihin tulevaisuudessa. Olen kuullut, että täällä aiotaan laatia omaloittainen mietintöä tästä aiheesta. Voin tukea sitä ehdottomasti suhtaudun erittäin avoimesti erilaisiin kokouksiin tästä aiheesta ja näkemysten vaihtoon. Jotta merten valtateet voitaisiin ver- yhdistää verkostoon paremmin, tarvitsemme alueellista lähestymistapaa jotta voisimme katsoa, mitkä nämä vahvuudet ovat verkossa ja millä tavalla yksityiskohtaisesti tätä toimintasuunnitelmaa voitaisiin täytäntöönpanna, jonka on esittää sen valtiolle tulevina viikkoina. Tulevaisuudessa on järjestää myös erilaisia yhteisiä työryhmäkokouksia, jossa mukana ovat sekä ne käytävät, jotka päättyvät yhteen merialtaaseen, ja ovat mukana Merten valtatiehankkeessa, jotta ymmärtäisimme paremmin sitä, miten eri sidosryhmät voivat tehdä yhteistyötä luodakseen uusia päämääriä. Olen siis erityisesti järjestänyt työryhmän Peter Ballersin ja Carlos Sekin kanssa. Ja kun katsotaan esimerkiksi saarten yhdistämistä, Brexit-tapauksessa, niin tämä geopoliittinen kysymys on selkeä esimerkki siitä, millä tavalla merten valtatiet toimivat. Tai miten nämä lyhyen merimatkan reitit, vaikkapa Ranskan ja näiden saarialueiden välillä, voivat tapahtua. Nyt kun tarkastellaan tulevia tullijärjestelyitä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Minun työsuunnitelmani ehdottomasti tarkastelee siis varsinkin viherryttämispuolta, kuten myöskin digitalisointia. Ja olemme tietysti tukeneet näitä tavoitteita aiemmin. Meillä on ollut 50 merten valtatiehanketta, jota on rahoitettu 46 miljardilla ja puolet niistä on viherryttämisen parissa – ja meidän täytyy tietysti katsoa tätä myöskin meripuolella. 1,6 miljardia on rahoitettu satama- ja kuljetusjärjestelyä, jonka avulla voidaan myös muokata liikennettä. Tämän lisäksi olen ehdottanut myös kolmea temaattista pilaria jäsenvaltioille, jotka keskittyvät siihen, miten voidaan luoda saumaton, älykäs ja kestävä verkosto. Ensimmäinen niistä pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja parantamaan ilman ja veden laatua ja investoimaan näin matalahiiliseen toimintaan tai vaihtoehtoisiin polttoaineisiin, innovointiin ja pyrkii ottamaan käyttöön myös ekokannustimet. Toiseksi pyritään parantamaan multimodaalista modaalisia yhteyksiä ja lisäämään yhteyksiä äärialueisiin ja naapurimaihin. Kolmannen pilarin puitteissa suosittelen sitä, että meillä olisi älykkäämpi eurooppalainen alue, jossa on mukana digitaaliset työkalut, joiden avulla voidaan digitalisoida esimerkiksi tätä liikennehallinnointia. Haluaisin muistuttaa siitä, että Päätavoitteena niin on luoda vahvempi Tsensin meriulottuvuus, joka selkeästi yhdistää eri satamat ja laivakuljetukset Tsensin verkostoon. Euroopalla on hieno mahdollisuus olla esimerkkinä tässä suhteessa, jotta voidaan saada aikaiseksi kestävämpää, kestävämpiä laivakuljetusta. Ja siitä syystä kannata voimakkaasti eurooppalaista vihreää sopimusta, jonka avulla pyritään saavuttamaan ilmastonmuutostavoitteet. Valitan kuitenkin sitä, että lyhyitä merimatkoja ei ole otettu tässä suhteessa huomioon kestävänä liikennemuotona. Minun mielestäni tämä on ongelma, sillä miltei kaksi viidesosaa EUn sisäisestä kuljetuksesta tapahtuu näillä lyhyillä merireiteillä. Tämä mahdollistaa sen, että meidän tulisi todella hyödyntää sitä tulevaisuudessa. Tranin reaktiot ovat olleet hyvät mielestäni tähän mennessä, mutta huomioin, että kaikkia asioita ei ole vielä käsitelty, joten meidän täytyy keskustella niistä. Ja näin lopuksi haluaisin kiittää teitä läsnäolostanne ja toivottavasti voin vastata sitten mun kysymyksiin tämän jälkeen. Tout de Kiitoksia puheenvuorosta. Ja annammekin puheenvuoron seitsemäksi minuutiksi rautateista. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo olla täällä ja ensimmäistä kertaa raportoida työstäni koordinaattorina viime vuoden alusta alkaen. Tiedän, että tulemme tapaamaan toisemme useamminkin. Ja kuten Bundivik, minäkin tiedän, että olette valiokunta sitä mietintöä laatimassa ja olen valmis keskustelemaan siitä, tästä ERTMSstä meidän teidän kanssa Toivon, että oman työni saan valmiiksi toukokuuhun mennessä ja sitten voimme yhdessä puhua tästä ERTMS järjestelmästä. Minun käsitykseni siitä on se, että olemme, nyt olemme käyttäneet aivan liikaa aikaa Samaan aikaan olemme nopeuttaneet työtä ERTMSn osalta viime vuonna. Tämä on aivan selvää ja siinä mielessä olen oikein iloinen, kun voin sanoa, että kyseessä ei ole enää se, tuleeko ERTMS voimaan vain, vain siitä milloin ja millä tavalla, Tämä on niin tällä hetkellä teidän poliittisen valvontanne alaisesti. pyri varmistamaan sen, että tämä milloin on aikaisemmin ja tämä millä tavoin äh, äh, tulee yksinkertaisemmaksi. Aika on mennyt kauan, koska meillä ei ollut instituutioita vasta kun meillä on tämä neljäs rautatiepaketti, toi meille, meillä on ERA-virasto ja, ja systeemien operaattori ja Shift to Rail, meillä on INIA, meillä on EIPn mukanaolo ja, ja MOVE-pääosasto ja muutkin pääosastot mukana. Vasta nyt voimme sanoa, että kaikki ovat työn touhussa ja tekevät yhteistyötä. Olen suhteellisen luottavaisin mieli nyt sen suhteen, että, että pääsemme kyllä tuloksiin. Viimeisen vuoden ajan olen tehnyt työtä kaikkien sidosryhmien kanssa ja jäsenvaltioiden viranomaiset, toimittaja, tuollisuus, infrastruktuurin hallinta verkkosivuilla. Juuri laskin, että minulla oli 90 kokousta viime vuonna tästä aiheesta. No, tämän hyvin innostuneen alustuksen jälkeen haluaisin vähän tiukka, tiukkoja tosiasioitakin tässä teille esitellä. Meillä on ERTMS käyttöönottosuunnitelma tässä voisin hieman keskeyttää ja nostaa hattua edeltäjänä, joka teki työtä 14 vuotta ja varmisti, että ERTMS säilyi agendalla. Meillä on todella tämä suunnitelma 15 000 kilometriä pitäisi olla valmiina 2030 mennessä. Tällä hetkellä, siis 51 000, nyt ollaan, niin kuin kuvasta näkee, tuolla jossakin Viiden 1800 paikkeilla vielä vähemmän kuin oli tarkoitus. Suurin piirtein ollaan 36-37 prosentin paikkeilla verrattuna vuoden 2030 tavoitteisiin. Tämä vuosi on keskeinen, koska jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, että vuoteen 2020 mennessä olisi 4000 kilometriä ERTMssä. Meillä on jo hieman ollut viivästyksiä viime sitoumuksiin nähden, mutta näyttää siltä, että tilanne on kuitenkin hallinnassa. Enkä tästä sano sen enempää. Seuraava huoli on asia, joka olemme, on hieman yleen katsottu alussa. Nimittäin tarvitsemme samanaikaisesti kunnianhimoisen ohjelman, jonka kautta uudistetaan ja jälkikäteen parannellaan veturien tilannetta. 2030 mennessä olisi uudistettava vetureita merkittävä määrä. Tarvitsemme noin 15-21 000 uudistettua veturia uusia vetureita ja myös 8,5-13 000 jälkikäteen saneerattua veturia, kun ajatellaan kuinka paljon vetureita on saatava liikenteeseen vuodessa, niin, sum, niin määrät ovat aika suuria. Tähän olen keskittynyt ja toivon, että työsuunnitelmassanikin ja Euroopan käyttöönottosuunnitelmissa nämä näkyvät. Taloudellisesti tässä ei ole mieltä. jos toimimme vain raiteiden kanssa, emmekä puutu näihin vetureihin. Sitten rahoitus. Te jo sitä tuette, siitä ei tarvitse paljonkaan puhua. Olemme käyttäneet noin 1,2 miljardia edellisellä kaudella, nyt ollaan 1,9 miljardissa Meillä on edelleen blending-välinen osalta mm, vielä pyyntöjä kesken ja prototyyppejä varten myöskin. Paljon täällä on tapahtumassa rahoituspuolella. Lyhyesti sanottuna tarvitsen lisää rahaa. Jos haluamme nopeuttaa toimintaa, niin on todella saatava työtä, tarvitaan alueellisia rahastoja, tarvitaan EIP, tarvitaan kansallisia varoja myös mukaan. Ja kun olen puhunut alan ihmisille, niin erityisesti tarvitaan vakaat rahoituspuitteet niin, että teollinen kapasiteetti saadaan jaloilleen niin, ei meillä ole mitään tällaista kertaluontoista toimintaa. Nyt aika alkaa jo olla vähissä, mutta Lyhyesti vielä kaksi muuta huolta. Haluaisin teille esitellä ensinnäkin Meillä on yli 20 kansallista mer- signaalijärjestelmää. Tässä ei ole mitään mieltä. Meidän on päästävä Facing Out-järjestelmän ja, kla- ja luokka B-järjestelmän. Tekin tulette puhumaan pian siitä, kuinka päästään siis eroon näistä B-luokan järjestelmistä. Niistä on päästävä eroon. Ja tässä on kestänyt kauan, koska olemme siirtyneet vanhasta maailmasta uuteen maailmaan. Siirtymä on yhä monimutkaisempaa ja kalliimpaa, jos on koko ajan otettava huomioon myös vanha järjestelmä. Tämä on yksi viesti. Sitten meidän olisi yksinkertaistettava ERTMssä ja meidän on myös ymmärrettävä, että kun puhutaan ERTMS, puhutaan rautatieliikenteen hallintajärjestelmästä, emme signaaleista ja radioviestinnästä, vaan rautatieliikenteen hallintajärjestelmästä. Ja tämä tarkoittaa, että tulee myös uusia asioita. Meidän on organisoituva tavalla, jolla mitään murroksia ei tule. Ja ERTMS saadaan näin saumattomasti kehitettyä eteenpäin ja äh, investointeja tarvitaan välittömästi. Hyvä puheenjohtaja, viime vuoden kokemukseni on se, että ERTMS on maailman kultastandardiksi ikään kuin muuttunut ja siksi sitä on otettu käyttöön myös EUn ulkopuolella. Se on, sitä on helppo ottaa käyttöön jos ei ole mitään vanhaa, mille, mi, mihin tarvitaan siirtymää. Meidän on tehtävä tämä siirtymä. Jos teemme sen nopeasti, niin voimme tehdä sen, mitä on tehtävä. Ja voimme saada aikaan tehokkaamman rautatiejärjestelmän. Olen aivan yhtä mieltä lyhyen välimatkan meriliikenteestä, mutta rautatiet ovat kuitenkin kestäviin äh, liikennemuotoja. Tarvitsemme siihen lisää investointeja. Ei hokata aikaa, paljon puheenvuoroja on pyydetty. Oletetaan koordinaattoreilta herra Marinesku, kaksi minuuttia pyydän. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Mukava nähdä teidät täällä. Herra Bodevig. Minä kiitän herra Etienne ää, äh, siitä, tällä tänä aamuna hän saa oikein myönteistä palautetta. Puhuitte äh, meriliikenteen hiilipäästöjen vähentämisestä, mutta en kuullut konkreettisia äh, ehdotuksia. Voisitko kertoa vähän yksityiskohtaisemmin, mitä tarkoitat? Ja kysyisin myös, oletko ehkä arvioinut laut autojen merkitystä esimerkiksi kuorma-autojen kuljettamiseen, perävaunujen kuljettamiseen. Esimerkiksi, esimerkiksi satam, satamiin ajatellaan vaikka Venetsia. Ja tällä voisimme vähentää myös säästämistä. Ja herra Reuter, paljon kiitoksia myös teidän työstänne. RTMS on hyvä järjestelmä. Mutta otetteko huomioon tämän yhteiskäytettävyyden tilanteen tällä hetkellä? Satanan yhteiskäytettävä, e, yhteiskäytettävyyttä se ei tietojeni mukaan ole toivotulla tavalla. Järjestelmästä on eri variantteja. Ja sama asia vihreä sopimus Green Deal, siirtyminen, rahdin siirtäminen raideliikenteeseen, mutta meillä on äh, raideliikenteen käytäviä, jotka eivät toimi toivotusti. Ei niin kuin 7-8 vuotta sitten ajateltiin. Onko tarkoitus soveltaa RTMS kaikissa junaliikenteen käytävissä? niin että olisi kannattavaa kuljettaa rahtia näillä käytävillä. Kiitoksia ja Ramarin Isko ja Danielson SD. Kiitos. Kiitos kummallekin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Mitä merten valtateihin tulee, meillä on pari kysymystä. Mitä, mitkä ovat pahimmat pullonkaula tällä hetkellä projektien toteuttamisessa. Sanot, että ke- kestävän kehityksen täytyy olla yksi pilari ja sehän on komissionkin linja, mutta mitä täsmällisiä näkemyksiä sinulla on siitä, että mitkä ovat isommat meriliikenteen haasteet tällä tiellä? Ja sitten yhteiskäytettävyys. Olemme samaa mieltä, että se on ratkaisun kannalta välttämätöntä. Onko mitään hyviä esimerkkejä, miten saadaan alueet tai maat, joissa ollaan saatu yhteiskäytettävyys meriliikenteen ja maaliikenteen välillä toimimaan. Ja sitten ERTMS Kuten sinä ja äsken sanoivat, että tämä on avainjärjestelmä toimivan järjestelmän luomiseksi Eurooppaan. Mutta meillä oli pakko käydä ulkona pari, pariksi minuutiksi, en kuullut ihan joka sanaa, mutta vaikka vauhti kiihtyisikin, me olemme ihan jäljessä. omassa kotimaassa, niin tämä tekee järjestelmässä kiistanalaisemman, koska meillä on alueita, jossa järjestelmä otetaan käyttöön, niin siihen kytkeytyy kustannuksia, niin kuin tämä on aidosti eurooppalainen järjestelmä. Voidaan herättää kysymys, kannattaako investoida kovasti paikalliseen järjestelmään. Vaarana on, että tässä on tällainen piste, jossa alueet, jotka innostavat järjestelmää, eivät voi poliittisesti enää tukea investointeja. Mikä on realistinen aikatavoite alueille? Tapauksessa alueet alkavat käydä tätä keskustelua, että miksi me investoisimme, jos muut tulevat junassa. Ja herra Rikke, puheenvuoron teidän. Content de revoir olen oikein iloinen, että näen täällä taas koordinaattoreita. Ensimmäinen kysymys teille, herra Budvig. Oletteko sitä mieltä, että voitaisiin ottaa mukaan merten valtoteihin nämä lyhyen matkan merikuljetukset, vai onko niin, että jotkut, jotakin merten valtoteita voitaisiin täällä short shipping asialla täydentää ja Brexit huomioiden tämä saattaisin tuoda vähän joustavuutta. Sitten herra Ruutelle yksi kysymys. Tämä liittyy rahaan. Kuka ja miten rahoitetaan ERTMSn materiaali? Onko tiettyjä budjettikohtia tätä varten? Onko tämä eh, liikennöitsijöiden harteilla? Onko tämä nivelletty infrastruktuurin määrärahoihin? Ei vaikuttaisi siltä. Volyymit huomioiden vaikka huolestuttavaa. Monsieur Kiitos herra Erke ja herra Koff. Uh, just to follow up on... Kiitoksia. Niin, halusin vain jatkaa siitä, mihin kollega päätti kysymyksensä, joka koski rahoitusta. Minusta olisi mielenkiintoista kuulla hieman lisää yksityiskohtia siitä, kuka maksaa viulut ETMRSssä. Ja kun puhutaan näistä pullonkauluista ja hitaasta käynnistyksestä, niin voidaanko syyttää tästä yrityksiä vai pikemminkin maita? Missä nämä esteet oikein syntyvät? Syntyvätkö ne yksittäisen yrityksen, rautatieyhtiön kohdalla, jotka ovat vastahakoisia ottamaan käyttöön tätä teknologiaa, vai onko tässä pelkästään kysymys kansallisesta tasosta. Haluaisin kuulla teidän ajatuksenne tästä. Ja sitten jos tarkastellaan merenkulkupuolta, niin olen huomannut nämä, eh, että mainitsitte Irlannin kohdalla eri haasteet Brexitin jälkeen. Ehkäpä voisitte kertoa hieman yksityiskohtaisemmin tästä. Tiedän, että me keskustelimme myös lisää laivausreiteistä esimerkiksi Eteläisen Irlannin ja Alankomaiden ja Ranskan välillä. Onko tämä, tätä työtä hoidettu? Ja nämä ne kommenttini, jotka koskivat lyhyitä merimatkoja. Onko tässä suhteessa Euroopan unionilla oma roolinsa satamainfrastruktuurin järkiperäistämiseksi, jotta sitä voitaisiin lisätä. Kiitoksia. Monsieur Campo Menos, la parole est à vous pour deux Herra Campo Menos. Sitä... Kiitoksia puheenjohtaja. Käytän englantia. Minulla on kysymys herran Ruutelle. Meillä on kerrottu, että tar- meidän olisi parannettava RTMS Noin 100 miljardia euroa tarvittaisiin, mukaan lukien digitalisointi. On aika vaikea uskoa, että pidettäisiin kiinni tästä 230. Nyt olisi saatava komission mukaan. Se on aina tapa saada enemmän rahaa liikkeelle ERTMS mm-hmm. varten. Ehkä EIP, jäsenvaltiot voisivat auttaa. Meillä on nyt noin 10 prosenttia tässä. Olen nähnyt tietonne. Tämä on oikein kiinnostavaa, mutta uskotteko, että komissio saataisiin mukaan niin, että pysyttäisiin määrä ajoissa. Se on tarpeen, jotta voidaan kehittää eurooppalainen malli. Kiitoksia. Merci beaucoup. Monsieur Findessa, la parole est à vous. <coughs> Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukava nähdä jälleen tohtori Rutte. Tunsin hänet, kun hän oli MOVE-pääosaston johtaja. Mukava nähdä taas. Tervehdin myös Budevikia. Pahoittelen, kun en voinut kuulla hänen alustukseen, niin en, en voi esittää ky- kysymyksiä myöskään ERTMS. Siis olemme huolissamme siitä, kuinka paljon viivästyksiä tässä on ollut. Olemme huolissamme myös siksi, että kun pyydätte nyt lisää varoja, mutta toistaiseksi niitä ei ole kuulunut. Olisi tarpeen yhdistää erityyppisiä rahoitusvälineitä, verkon Eurooppaa, Invest EU, blendingistä saatavat vaarat, EIPn interventio ja kansalliset maksuosuudet niin, että saataisiin todellista vipuvaikutusta aikaa ja näin saataisiin myös yksityisiä sijoittajia mukaan. Te tässä jo hetki sitten puhuitte, mutta haluaisin vielä tietää tarkemmin, missä ollaan menossa vuoropuhelussa komission kanssa tämän ehdotuksen osalta, josta puhuitte samoin tyylisesti kuin itse on toki selvää kaikille, että ERTMS olisi paljon hyötyä vihreän sopimuksen kannalta. Paljon puhutaan vihreästä sopimuksesta ja on aivan selvä, että tämän tyyppisen teknologian lisääntyminen auttaisi liikennettä ilman, että pitäisi välttämättä rakentaa uutta infrastruktuuria ja tietenkin modaalista liikennettä voitaisiin lisätä ja päästöjä vähentää. Tämä olisi tietenkin juuri oikea suunta. Eh, teot vastaisivat puheita omalta osaltamme. Niin toki tuemme poliittisesti tätä varoja vain tarvittaisiin. Kiitoksia. Merci beaucoup, madame. Kiitos. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κοντούλα. Kiitoksia Το νέο Green Deal. Puheenjohtaja, kiittäisin Bodevigia puheenvuorosta uusi vihreä sopimus, jonka komissio tekee, pyrkii vähentämään kuljetuspäästöjä 90 prosentilla ja se merkitsee, että tieliikenteen päästöjen täytyy tippua kovasti sitä 75 prosentista, missä nyt ollaan. Ja se merkitsee enemmän sisä- vesiteitä ja rautatieliikennettä. Tästä näkökulmasta ajatellaan ää, äh, kuljetusmiksiä. Meillä ei ole riittävästi meri, lyhyitä merikuljetuksia. Komission mukaan, mukaan kaksi, 40 prosenttia kuljetuksista kuitenkin tapahtuu lyhyillä merimatkoilla, esimerkiksi saarten kesken. Te olette työskennelleet tämän parissa tulemme auttamaan teitä, mutta mikä on teidän mielipiteenne? Minkälainen rooli vihreässä sopimuksessa tällaisella kuljetuksella voi olla? Ja koska meriliikenne satamilla ei ole aino, satamat eivät ole ainoastaan portti jäsenmaihin, vaan niistä pääsee maailmalle. Ehkä meillä pitäisi olla enemmän tällaisia rajat ylittäviä projektejakin. Kiitoksia. Kiitos, jatketaan. Rova Bilbao. Ja nyt minuutin puheenvuoroja. Gracias, presidenta. Kiitoksia puheenvuoro, äh, puheenjohtaja. Herra meillä on hyviä uutisia. Näyttää siltä, että päästään eteenpäin ja nopeutetaan töitä, mutta haluaisin kuitenkin kysyä, kun totesit, että täällä on lykkäyksiä vaikuttaa että se on hallinnassa. Mitä tämä oikeastaan tarkoittaa? Toisekseen, miten aiotte vähentää signaalijärjestelmien määrää? Niitä on nyt parikymmentä. Tehän tiedätte, että tässä on nyt eturistiriitoja maiden välillä. Onko teillä jonkinlainen strategia, jolla voitaisiin vähentää tätä B-luokan järjestelmien määrää ja mihin suuntaan pitäisi päästä. Uskotteko, että voimme siirtyä asianmukaisesti kilpailukykyiseen, kestävämpään järjestelmän, jos emme pysty edistymään TNT-verkostojen rakentamisessa? Sopiiko siis yhteen se, että ERTMS edistyy ilman, että TNTssä päästään eteenpäin? Mitä uskot, että voimme tehdä enemmän niin, että jäsenvaltiot vakuuttuisivat siitä, että näiden projektien loppuun saattaminen merkitsee mahdollisuuksia Euroopalle. Kiitoksia. Merci beaucoup, Madame Bilbao. Madame Grapp. Kiitoksia. Grappini minuutti. Kiitoksia. Haluaisin kiittää molempia vieraita täällä. Ensimmäisen puhujan kohdalla puhuitte älykkäästä merijärjestelmästä – ja että Legat de al doilea punct, uh, IRTMS, uh, lucrurile... Pohdittava, kuinka tuossa voidaan toimia. Sitten ERTMS-verkot. Sanot, että ne tulevat, mutta että sanoin että milloin. Milloin ne tulevat käyttöön? Jotkut sanovat, että täällä on 20 erilaista signalisointijärjestelmää. Onko teillä jotakin ajallisia arviointia, milloin ja mitä aiotaan tehdä sitten yhteenliitettävyys ja yhteen toimivuus. On katsottava myös eri jäsenvaltioiden rautatiejärjestelmien laatua. Onko mahdollista asianmukaisesti yhdistää niitä, ellei me investoi infrastruktuurin. Mitä näistä asioista voisitte sanoa? Sitten totesitte myös, että jäsenvaltiot ovat nyt suteutuneet neljään tuhanteen kilometriin, mutta millä rahoilla? En tiedä, voimmeko pitää näistä määräajoista kiinni. Merci beaucoup, Madame Grappini. Monsieur Karskin, la parole est à... Karkin minuutti. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Käännän edustaja Bodwigin puolen. Esityksessä ne toteatte yhtäältä, että Merten valtateitä koskeva politiikka keskittyy nimenomaan tuon keskiverkoston käytäviin. Ja sanoitte, että olette kiinnittänyt erityisesti huomiota myös äärialueisiin. Minä tulen äärialueelta tai ainakin äärikaupungista, koska kun asuu Brestissä, niin se on kaupunki, jossa on yli 100 000 asukasta, mutta se on kaikkein kauempana mistä hyvänsä näistä käytävistä. Jos katsoo karttaa, niin, niin ähm, öö, vain Pohjois-Ruotsi enää on tällainen paikka, mutta siellä nyt tuskin on tämän kokoisia kaupunkeja. Ja tietysti minä äänestäni niin näemme tämän tilanteen. Millä tavalla aiotte lähestyä näitä äärialueita, joista keskitätte kaiken toiminnan tähän keskusverkostoon ja keskeisiin alueisiin? Madame Wind, la parole Rova puheenvuoro on teidän. Minuutti. Kiitos. Tulee jatkamaan kaksi. Oletteko te tarkastelleet niitä fasiliteetteja, joita tarvitaan, jotta voidaan saada hyödykkeitä siirtämään laivojen ja kuormaateen välillä ympäristömaisemmalla tavalla. Me tarvitsemme fasiliteetteja tähän lastaukseen ja me tarvitsemme niitä monessa paikassa Euroopassa. Merci beaucoup. Madame de... Parne, minuutti. Ja, guten Tag. Ähm... Kiitoksia. Vodovik, kiitoksia tästä esityksestä. Kaksi pientä kysymystä, joista ensimmäinen koskee sitä, millä tavalla varmistamme sen, että ne maat, joilla on ERTMS ja siihen liittyvät valmiudet, eivät sitten jää jälkeen, kun haluamme tukea muita sillä on vähän sellainen vaikutelma, että jos tämä tulisi toimia rajoja ylittävästi, niin silloin syntyy erilaisia rahoitusmahdollisuuksia, että näiden hyvin edistyneiden kohdalla ei tehdä mitään. Eli millä tavalla aiotte ottaa huomioon tämän ristiriitatilanteen? Ja toinen kysymys, yhteys näiden kahden hankkeiden välillä niin, että ne saadaan toimimaan hyvin silloin, kun työskentelette yhdessä, millä tavalla saamme tällaisen älykkään rautatieverkoston toimimaan? Missä ovat teidän tarpeenne tämän suhteen, jotta saadaan kaikki eri verkostot liitettyä toisiinsa? Kiitos, Kiitos, de Parnay. Minäkin olen listalla ihan nopeasti puhutte vihreästä sopimuksesta ja mitä te näette siinä, mitä kon- konkreettista te haluatte siihen? Toiseksi. Meillä puhutaan pit, on puhuttu pitkään, pitkään yli 20 vuotta merten valtateistä. Ja samaan aikaan ratkaisuvat on vääristyneet, koska G20 tavalla, että, että meriliikenteessä alusten vähentäminen on ykköskysymys. Ja tänne mielestä pitää vahvistaa näitä merten valtateita. Miten te haluatte tämän luoda? Miten täytyy saada jäsenvaltiot kantamaan vastuutaan? Ja sitten junat. eilen me juhlimme Viina, Br- Viin Bryssel-yhteyden, yöyhteyden avaamista. Ja sitten multimodaalisuus. Miten te pidätte huolta sitä, että tulevaisuudessa avataan ole, olemassa olevia junalinjoja tai olemassa olevia linjoja käytetään aita monimodaalisen kulutuksen, koska monissa satamissa on jo raiteet odottamassa, miten te saatte tämän liikenteen kulkemaan. Nyt teillä on viisi minuuttia per henkilö vastaamaan. Hankala harjoitus, mutta aloitetaanko teistä, herra Bodevi? Ich auf Deutsch antworten. Wir hatten eine ganze... Ja voinkin vastata saksasti. Meillähän on aika paljon eri alueita, jotka täällä tulivat esille. Otan esille ensin nämä puutteet. Puutteitahan on. Aina on olemassa sellaisia alueita Euroopassa, jossa ei ole multimodaaliutta. Esimerkiksi monet tarjoavat rautatieyhteyksiä, mutta samanaikaisesti toisaalta on aivan selkeä, selkeä ongelma lastauspuolella. Eli se, mitä me haluamme saada aikaiseksi, on tällainen yhtenäisikkuna meriliikenteelle. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Meillä on myös merten liikenteen hallinnointia. Ja Marineskun kysymys, jos siihen palataan, niin millä tavalla oikeastaan voimme varastoida tätä liikennettä. Jos katsotaan esimerkiksi Barcelonaa, jolla on Civitavecchion yhteys ja sieltä sitten yli Ankonaan ja äh, Kroatian, Sloveniaan ja niin poispäin. Ja lopuksi Kreikkaan. Tämä on sellainen yhteys, joka vähentää valtavasti päästöjä ja vähentää myös maantieliikennettä useilla sadalla merimaililla. Eli jos suhtaudutaan vihreän sopimukseen vakavuudella mm, ja pyritään vähentämään hiilijälkiä, niin silloin nämä vetytoimintaiset mm, alukset ovat tässä suhteessa äärimmäisen tärkeässä asemassa. Tätä varten tarvitsemme rahaa. Meillä on sekä tutkimuspuolella että kehityspuolella tehtävää. Ja uusilla käsitteillä voidaan saada aikaiseksi paljon. Ja sitten täytyy tehdä taloudellisempia näistä meidän satamistamme. Meidän täytyy vähentää byrokratiaa ja tehdä kaikesta seurattavaa, sillä satamathan ovat edelleenkin tällaisia turvallisia alueita, niin ne täytyy olla sellaisia tulevaisuudessakin. Samalla haluaisin todeta, että kun haluamme antaa kannustimia tässä suhteessa, niin silloin täytyy kyllä puhua näistä tällaista myönteisistä kannustimista, jota on esimerkiksi Espanjassa tällaisen, meillä on, meillä on äh, tänä iltapäivällä kokous tästä asiasta, ja voimme totea, että sen sijaan, että rekoilla kuljetetaan 5000 kilometriä, niin voidaan lyhyen merimatkan kuljetuksella hoitaa tämä asia. Nämä uudet käsitteet ovat sellaisia, joita meidän täytyy pohtia enemmän. Lisäksi esitettiin kysymys siitä, tehän puhutte tästä ydinalueesta, ja sitten moni puhuu omista alueista, jotka ovat äärialueilla. Nämä eivät ole mitään toinen toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja, vaan meidän täytyy kiinnittää molempiin huomioita. Meillä on myös naapuruustoiminnan ja äärialueiden muodossa paljon toimintaa terveydeksi. Ja kun katsotaan tätä kehitystä, niin silloin meillä on mahdollisuus siihen, että voimme edullisemmin kuljettaa hyödykkeet meriteitse. Danielsenille sitten lyhyt vastaus. Mikä on tällainen alue, joka toimii? Niin sellainen alue, joka toimii, on nimenomaan Itämeren alue. Siellä meillä on vain erinomaista yhteistyötä, siellä on paljon erilaisia pilottihankkeita ja erinomainen kuljetusympäristö olemme pohtineet myös sitä, millä tavalla voitaisiin vielä enemmän lisätä tuota kuljetusvolyymiä Itämeren alueella. Mutta sitten on tietysti ongelmiakin. Meillä on tilanne, jossa ten verkko jossa erilaiset satamat täytyy yhdistää toisiinsa. Ja täytyy pohtia sitä, millä tavalla tässä Tentiin muokkauksessa – kaksi tällaista niin sanottua comprehensive satamaa liitetään toisiinsa. Ja näin pyrimme katsomaan sitä, millä tavalla voimme myöskin yhdistää tätä lyhyen merimatkan kuljetuksia, rautatiekuljetuksia, miten voidaan kehittää infrastruktuuria tässä suhteessa ja vastata myös tähän tarjontaketjun tarpeisiin. Jos tämä onnistuu, niin siinä tapauksessa sitten voimme viedä tätä yhdessä eteenpäin. Ja jos suhtaudumme kaikilla vakavuudella vihreän sopimukseen, niin pitää katsoa sitä, miten nämä lyhyen merimatkojen kuljetukset toimivat. Ja olen kovin ilahtunut siitä keskustelusta, jota tässäkin valiokunnassa on käyty tässä suhteessa, kuten myöskin asia koskevasta mietinnöstä. Ja toivon, että jatkatte tällä samalla tiellä. Euh, merci, Madame euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaisin ensin Marineskun yhteen toimivuuskysymyksiin. Näihin muutkin viittasivat. Meillä on nyt erilainen tilanne verrattuna aikaisimpiin vuosiin. Puheenjohtaja keskeyttää. On, on ain... Allez, on écoute notre intervenant, s'il vous plaît. Niin Kuunnellaanpa. Meillä on nyt rautatieviranomainen Valansienessä. Siitä on tullut itse asiassa tämä ERTMS-järjestelmän viranomainen, ja olemme voineet välttää nämä ongelmat, jotka liittyvät yhteen toimivuuteen, jollaisia aikaisempina vuosina oli näiden vetureiden luvat annetaan eräviraston kautta, myös julkiset tarjontakilpailut menevät sen viraston kautta. Ja nyt me olemme paikanneet ne ongelmat, joita kauan sitten olimme jo havainneet. Tässä vain meni hieman aikaa. Sitten Danielsenin kysymykseen vastaus ja Marinesku myöskin kysyi näistä rahtikäytävistä. Olen vakuuttunut siitä, että tietyssä määrin kun näitä kehitämme, kehitimme ja kehitimme TNT-käsitteet, teimme politiikkaa rinnakkain. Meidän on ajateltava näistä asioista yhtä aikaa, jos näin ei tehdä. Niin meidän todella rahti käytävistä TNT-käytäviä on pohdittava yhtä aikaa. Eikä se tarkoita, etteikö rahtikäytävissä olisi lisätoimintoja, eikä sitä pidä tuhota – mutta olen aivan vakuuttunut siitä, että kaikki rahtikäytävät myös tarvitsevat ERTMS, jotta voidaan varmistaa se, että liikenteen hallinnointijärjestelmät ovat asiallisia. Sitten Daniel Selinen vielä tämä ensimmäinen toimija tilanne. Meillä on todellakin alueita, useita alueita, joissa täytäntöönpannaan ERTMssä ja sitten katsotaan ympärillä, katsotaan, ja huomataan, että muut eivät toimi. Miksi meidän on se toimittava? Meidän on siis luottava sellaista liikevoimaa, että, että täytäntöpano ERTMSn eh, e osalta onnistuu kautta linjan ja myös rahoitus siihen löytyy. Sitten herra Rike, aivan oikeutetusti olette, otitte eh, tämän eh, rahti, tämän kyytiin otettuun materiaalin ongelman tarvitsemme asiallisen politiikan. Mehän jo rahoitamme eh, verkkojen Euroopan välineestä myös tätä puolta. Mutta meillä on hyvin erilaisia asenteita, kun ajatellaan julkisten varojen käyttöönottoa. Meillä on tämä tilanne esimerkiksi Alankomaissa ja myös Belgiassa, mutta ei välttämättä Ruotsissa tai muualla. Toisin sanoen on joskus esitetty myös vääriä argumentteja ja on annettu esimerkiksi valtion tukea tällaista päästävä eroon omassa esityksessäni niin toukokuussa voin tästä kyllä jotakin sanoa en voi vastata kaikkiin kysymyksiin. Bilbao, te kysyitte tai toitte esille asian, joka on hyvin vaikea ratkaista. Miten voimme pakottaa jäsenvaltiot päättämään nämä B-luokan järjestelmien käytön? Myös TNT-keskusteluissa ehkä myös keskustelussa keskustelu keskustelu koskee TSCS, SCS-järjestelmän tulevaisuutta, olisi tähän puututtava. Tämä on varmasti hyvin vaikea pähkinä ja olisi löydettävää ratkaisuja sekundaarisia reittejä varten, mutta kyllä siihen on päästävä. Jospa vaikka katsotte, mitä tahansa vetureiden uudelleen muokkaamisia ja katsotte, mitä järjestelmiä vetureihin on saatava mukaan. Se selittää, miksi se maksaa miljoonan. Meidän on todella nopeutettava tätä. Sitten ehkä vielä hieman rahoituksesta Meidän on saattava nyt erityyppisiä rahoitusmahdollisuuksia käyttöön. Meillähän on infrastruktuurin manageri eniten hyötyä e RTMSstä, mutta sillä ei ole oikeutta antaa varoja rautatieyhtiöille. Joko menemme ylös valtiovarainministeriin asti, joka saa sitten rahat liikkeelle, koska tämä retrofittaushan on kaikkein tärkein kohde tässä. Tai sitten löydetään EU-rahastoja ja yksityis sen julkisen kumppanuuksia ja blendingia ja muuta. Italian esimerkki on oikein hyvä. Italian rotateillä on itse asiassa on tehty varsin perusteellinen tutkimus ja on halvempaa ottaa käyttöön ERTMS on paljon halvempaa. Mutta jos katsotaan vain infrastruktuuria eikä, eikä, eikä ole ollenkaan vetureita, niin sitten se tulee kalliiksi. Se tulee halvemmaksi ainoastaan, jos molemmat ovat käytössä. Ja tätä, tätä me olemme pyrkineet eh, saamaan tehtyä eh, ehkä kaksi, ei niin, ei niin että olisi ainoastaan käytävillä ERTMS joissakin jäsenvaltioissa, Ruotsissa, Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Italiassa, Saksassa pohditaan sitä, että todella otettaisiin käyttöön ERTMS verkoston kaikilla keskeisillä osilla. Niin, merci, monsieur. Kiitoksia, herra Bodevik. Kiitos, herra Rutte, Vastauksesta Pysytään yhteydessä emme ole onnistuneet. Vastauksia herpeä Kalliskendille, joka sanoi, että on alueita tai kaupunkeja, joiden alueellinen tasapaino on vähän hankala. Täytyy miettiä sitä. Täytyy myöskin palata tähän vihreään sopimukseen, mitä te odotatte, minkälaisia konkreettisia ehdotuksia te haluatte tehdä meriliikenteessä rautatielle, jotta saisimme dynamiikkaa rahoitus on ydinkysymys. Ja vielä tapaamme uudestaan. Kiitos, että tulitte ja te olette aina tervetulleita meidän valiokunta ja nyt aplodit. Merci. Merci. bon courage. Allez, nous continuons nos travaux. Jatketaan työtä. Allez, nous continuons nos travaux. Je vais juste demander à la cabine des interprètes roumains. Est-ce que vous pouvez... Ja kysyn tulkijalta Romanian salissa, tuota tulee valoa silmään. Eli en näe tuota osaa. Voisitko ystävällisesti pikkasen vähentää valaistusta sieltä aukosta, joka tulee? Regardez les Roumains, ils n'ont pas de lucarne, mais ils ont mis une feuille pour leur... He ovat laittaneet paperin tuohon ikkunaan antaakseen pohjohtaja ja Ranskan koppi. Ei, ei löydy ratkaisua tuon. Romanialaiset löysivät ratkaisun. He, heillä oli hyvää tahtoa heti. Paljon kiitoksia Romanian kopille. Alors, monsieur Marinescu, je vous explique. Selitän teille, herra Manesko. Romanian kopissa tällainen ikkuna. Mutta Raskalais sanoi, että on mahdotonta peittää tätä ikkunaa, mutta että ikkuna ei voi peittää, kun siellä ei ole tavallaan verhoja tai tällaista säleverhoja, mutta he ovat löytäneet tämän raskaisuuden ja sieltä salista kuuluu, että kyllä romanilaiset tekevät välttämättömän teidän hyvinvointinen vuoksi. Kyllähän minä sen arvasin. No niin. Aloittaa mukavasti ennen äänestystä päivää. Teitä on jotakin, jota en ole vielä nähnyt ennen vuoden alkua. Toivotan teille hyvää uutta vuotta. Teille ja läheiselle, kaikille, jotka rakastavat teitä, teitä rakastatte. Hyvää terveyttä ja haluatte äänestää Rova Grappini. Mutta minä olen kohtelias, minä toivotan hyvää uutta vuotta ensin. Toivotaan, että tämä on antoisa vuosi valiokunnalle ennen äänestystä. Kokeillaan, onko meillä riittävä vahvuus paikalla. Olemmeko äänivaltaisia? Ali. Voilà, le vote est ouvert. Allez, je ferme le vote. Äänestys päättyy. Oikein hyvin. Ei ole liikaa EPPtä, sosialisteja tai muitakaan. Hyvä niin. Aloitetaan, mutta ennen hyvät kollegat on sanottava, että meillä on äänestyksemme vahvistamme sopimuksia, jotka on tehty ajatellen, että tulossa on toinen käsittely. Nämä päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä ja menettelytapa on seuraava, eli näiden äänestysten jälkeen tulen kirjoittamaan kirjeen Koreperin puheenjohtajalle, jonka jälkeen neuvosto muodollisesti vie läpi oman ensimmäisen käsittelynsä minkä tulokset lähetään parlamenttiin meidän toista käsittelyä varten. Ymmärrätte varmaan, että tämä on menettelytapa. Eli nyt äänestetään. Ja ensimmäksi äänestetään elektronisesti tavaraliikkeestä ja sitten on Delli. Herra Deli, teitä hymyilyttää tänään. Äänestys salkaa. Ja päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Onneksi olkaa, herra Deli. Ja seuraava mietintö. Valvontavaatimukset kuljettajan lähettämisen tapauksessa maanliikenteessä. Konechna. Elektroninen äänestys, joka alkaa. Le vote est clos. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. Ramarinesko, mitä tässä tapahtuu? Jatketaan. Toinen mietintö kolmesta liikkuvuuspaketista vähimmäisvaatimukset koskien päivittäisiä viikkoja ajoaikoja, lepoaikoja ja ajomittareita. Rova Virkkusen mietintö. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jatketaan mietinnölle, jolla muutetaan asetusta 1071 kautta 2009 ja asetusta 1072 kautta 2009 tarkoituksena sopeuttaa niitä sektorin muutoksiin esittelijä herra Erttu. Äänestys alkaa. Et je ferme le vote. Äänestys on päättynyt. Ja mietintö on hyväksytty. Ja äänestykset jatkuvat. Muutetaan eurovälimerellistä sopimusta, joka koskee lentopalveluita. Ja tämä on EUn ja Markan välinen sopimus, joka ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisen EU-hun. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Jatketaan. Tämä maantieteen liikenteen kahdenväliset sopimukset Saksan ja Sveitsin kesken, jotka koskevat kabotaasin sallimista kansainvälisessä mat- liikennematkustajakuljetuksissa. Äänestys alkaa. Le vote est clos. Äänestys on päättynyt. Ja suurella enemmistöllä hyväksytty. Ja sitten sopimuksen kantaa oikeudet Italialle neuvotella Sveitsin kanssa koskien samoja asioita kuin edessä mietinnössä. Feber esittelijänä. Äänestys alkaa. Le vote. Päättyy. ja hyväksytty. Ja, äh, ja sopimus, joka koskee yhdistyneen kuningaskunnan pois irlannin äh, eroamisesta Euroopan unionista ja Euroopan äh, ydinenergiayhteisöstä. Ja minä olen esittelijä ja äänestys alkaa. Le vote est clos ja päättyy. Yli 40 ääntä läpi meni, hyvä. Jatketaan vastuuvapaudesta. Rova Monteran mietintö tai lausunto ja ensin tarkistukset. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tämä on epäselvä. Äänestetään kuusi. Äänestys päättyy. Hyväksytty seitsemän puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko 15? J'ouvre le vote sur le 15. 15 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 18 pyydän. Je ferme le vote. Amendement 18 adopté. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty 20 puolesta vastaan, tyhjää hylätty 21 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty 22 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty loppuäänestys. Äänestys alkaa. Je ferme le vote. Et c'est largement adopté. Et nous continuons. Hyväksytty ja jatketaan. Seuraavana Grappinin lausuntoluonnos. Tässä tulee virastoja. Aloitamme meriturvallisuusvirastoista 27. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty kaksi puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Le vote est fermé. Ja päättyy. Selvästi hyväksytty. Jatkamme. Kohta 28. Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan tyhjä. Hylätty 2 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 3 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 4 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty viisi puolesta vastaan tyhjä, epäselvä. Tarkistus viisi, äänestys alkaa. Olkaa hyvä. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjiä hylätty 12 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 13 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 14 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty 15 puolesta vastaan, tyhjiä, hylätty. Haluatteko tarkistaa? Tarkistus 15. Koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Ja päättyy. Hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä. Epäselvä. Koneäänestys alkaa. Tarkistus 17. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koneäänestys, loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ja päättyy. selvästi hyväksytty. Menemme eteenpäin Euroopan rautatievirasto. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä, Hylätty kaksi puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjä, Hyväksytty 5 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty 6 puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistamme tämän. Eli tarkistus kahdeksan koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty kymmenen puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 14 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 15 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 17 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Loppuäänestys. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. Laajasti hyväksytty. Sitten menemme eteenpäin. Cesar, yhteisyritys, lentoturvallisuus, tarkistus yksi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty, kaksi puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty, kolme puolesta, tyhjä, vastaan tyhjä, hyväksytty, kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjä, Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä. Hylätty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Et je ferme le vote. Ei se adopté. Allez, on continue. Hyväksytty, jatketaan Shift Rail, yhteisyritys. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä. Kuka ei halua äänestää? Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjä. Hylätty seitsemän puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Loppu äänestys, äänestys alkaa. Je ferme le vote. Et le vote est adopté. Hyväksytty. Sitten jatkamme ilmailu- ja ympäristöalaa. Clean Sky. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjä epäselvä. Tarkistamme koneäänestys alkaa. Tarkistus neljä. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tiukille meni. Allez, on continue. Amendement 5, qui est pour? Sitten tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjiä. Jotkut eivät äänestä. Koneäänestys. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Joskus käy näinkin. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Je ferme le vote. Äänestys päättyy. ja hyväksy suurella enemmistöllä. Onnittelut. Kaikki nämä mietintöt ovat hyväksyttyjä. Et nous continuons. Näin jatketaan. On va vous laisser deux minutes pour sortir. Pour... Pari minuutin tauko, jotta ne voivat lähteä salista, jotka haluavat nyt lähteä. va une pause. On fait une petite pause. Euh, oui. Mes chers collègues! Hyvät kollegat, seitsemän minuutin tauko, koska vieraili ei ole vielä paikalla. Voitte käydä kahvilla. Seitsemän minuuttia. Seitsemän minuuttia. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Hyvät kollegat, jatketaan työtä. Ja pian koordinaattorinen kokouksessa keskustelemme tästä muokatusta prosessista ja sitten esitämme tämän lausunnon, jota olemme muokanneet, joka koskee vuoden 2020 tavoitteita. Ja tarkastan budjetti prosessia, koska aikataulu on niin tiukka, niin on tarpeen, että ihan varhaisessa vaiheessa Pierre Larouturun, joka vastaa tästä budjetista, käymme näkemysten vaihtoa. Ja kiitoksia siitä, että halusitte tulla tänne paikan päälle keskustelemaan näistä budjettinäkökohdista. Olette kovin tervetullut. Ja jos teillä on teknisiä kysymyksiä tai tarvitsette palveluitamme, niin voitte aina kääntyä puoleemme. Ja näin. Teillä on 10-15 minuuttia, jotta voitte tehdä yleiskatsauksen tilanteeseen. Ja sitten käsittelemme nimenomaan liikenneinfrastruktuuria ja katsomme ennen kaikkea sitä, Millä tavalla tämä teidän työnne on edistynyt? Mitkä ovat ne budjettisuuntaukset, joita tehdään tässä seuraavien viikkojen aikana? Kiit- Eli kiitoksia teille täällä ja hyvää uutta vuotta. Kiitos Karima, oikein suuret kiitokset. Olen uusi jäsen täällä, olen ollut jäsenenä ja puoli vuotta olen 2020 varjoesittelijä. Nyt olen ensi budjettia varten pääesittelijä. Kaikki sanovat, että jos olemme saaneet jossamme 9 miljardia enemmän tätä vuotta varten kuin valtionpäämiehet halusivat, niin se tarkoittaa, että viisi ryhmää olivat yhtenäisenä. Meillä oli viisi poliittista ryhmää mm. yhtä mieltä ja näin ollen neuvosto ymmärsi, että nyt parlamentilla on todella selkeä kunnianhimoinen tavoite ja pystymme lokakuussa kokoamaan rivimme. Jos pystymme tekemään samalla tavalla ja pohtimaan yhdessä näitä asioita ja saamaan yhteiset sävelet jo helmi-maaliskuussa, niin varmastikin he neuvottelut ovat helpommin. Tehän tiedätte varmasti, kuten minäkin, että tässä tulee kovat neuvottelut Suomen kaudella 35 prosenttia lähtee pois liikennesektorilta parlamentin ehdotukseen verrattuna. Jos me emme ole yhtenäisiä, jos meillä on selkeitä prioriteetteja, mistä varat niin vaikeaa tämä tulee olemaan. Ekonomistina näytän jotenkin kuvia, en tiedä onnistuuko tämä PowerPointin näyttäminen täällä. PowerPoint. Taikohan onnistua PowerPointin näyttäminen, kysyy puheenjohtaja. Venir d'une minute à l'autre. pour dire quelles sont nos priorités se sieltä käynnistä prioriteeteista ensinnäkin. Tämä on teille tärkeä mm, liikenteen osalta. No niin, kiitoksia. Niin, pahoittelen kun puhun ranskaa. Kiitän tulkkeja. Jos puhun liian nopeasti, niin, niin äh, televisiossakin sanottiin, että pitäisi vähän hidastaa, niin kertokapa, jos puhun vähän liian nopeasti. Dil, Madrid. Vihreä sopimus ensinnäkin oli Madridissa tässä Bangladeshin ja Afrikan äh, ihmiset siellä äh, pääsevät puhumaan ilmastosta ja sitä kyllä riittää. No niin, Kaksi päivää olin Bamakossa. Siellä puhutaan ilmastoaitsista. Sanotaan, että ilmastonmuutos tuo yhtä paljon tapauksia kuin AIDS. On todella toimittava, vaikka konferenssia on paljon. Jos haluamme va- minun strategiani koskee sitä, että parlamentti on yhtenäinen, että meillä on selkeät prioriteetit ja että kansalaiset ovat takanamme. Jean Arthuy, budjettivalikunnan jäsen, entinen ranskalainen ministeri, hän sanoi, että parlamentti Aina kun se oli kunnianhimoisempi, niin ja jäsenvaltiot vain höllisivät. ja höllisivät, eikä mikään mennyt yli. Viime kesäkuussa Artyin viimeisessä puheessaan sanoi, että parlamentin on oltava yhtenäinen, että pitää olla selkeät tavoitteet ja kansalaiset on saatava taakse. Jos nämä olosuhteet täyttävät, niin sitten parlamentti voisi saada enemmän neuvostolta, muussa tapauksessa ei onnistu. Ilmasto-ongelma on todella hyvin vakava, vaikka paljon pidetty konferensseja ja hiilidioksidi, niin hiilidioksidi ilmastossa kuitenkin lisääntyy kolme kertaa nopeammin kuin 60-luvulla. Vaikka paljon on puhuttu ja vaikka klimatologit ja kansalaisjärjestöt tekevät mitä ja konferensseja pidetään, niin tilanne vain pahenee. Olemme lähellä pistettä, jos teille paluuta. Ilmastotieteilijät tässä näyttävät, että tässä on Grönlannin jäätikön sulaminen Täällä on huhti, touko, kesä, heinä. Täällä on hyvin lämmin kesä, 20 prosenttia jäästä suli. Tänä vuonna on 45 prosenttia jäästä kesäkuussa suli. Ongelma on siis pahenemassa ja pian ei enää voida toimia. Madridissa näimme, kuinka suuri pettymys oli. Kaikki katsovat Eurooppaa. Von der Leyenin puhe otettiin hyvin vastaan kaksi viikkoa pystyssä ollut tiimi otettiin erittäin hyvin vastaan. Nyt on todella tärkeää toimia. Liikenneala on hyvin tärkeä. Jos haluamme puolittaa hiilidioksidipäästöt kahdessa vuodessa, tarvitaan eristystä, maataloutta, uudistuksia. Kaikkein kalleimmaksi tulee rakennusten eristäminen, liikenne ja maatalous. Siksi olenkin iloinen, kun voin aloittaa tästä valiokunnasta kierrokseni parlamentin liittolaisten luona. Nyt on todella mentävä nopeasti eteenpäin. 40 vuotta on menetetty. Juuri ennen joulua Ursula von der Leyenin tiimi kertoi, että 14. tammikuuta tulee uusi dokumentti, mutta uutta rahaa ei tule. Tämä on varmasti pettymys, mutta tulemme tekemään yhtä mieltä. Tapasin von der Leyenin neuvonantajat ja he todella totesivat, että aika vähän – rahaa 7 miljardia seitsemäksi vuodeksi, mutta haluamme tehdä yhteistyötä ja valmistellaan toimia. Tarvitsemme kuitenkin parlamentilta kansallista painostusta. Jos olette ne paneutuneet tähän viime viikon asiakirjaan, niin komissio itse sanoo, että määriä, määriä puuttuu. Nämä ovat komission lukuja edellisellä komissiolla oli vain 40 prosentin tavoite ja joka vuosi puuttui 260 miljardia Junckerin kaudella siis, kun kunnianhimo oli alhaisempaa ja huomioimatta sopeutumiskuluja ja muuta. Jos haluamme nyt nopeuttaa ja puolittaa hiilidioksidipäästöt, jotta huomioon sosiaaliset kustannukset, niin tarvitaan 500 miljardia ainakin vuosittain. Komissio itse antaa nämä luvut. Jotakin uutta on siis keksittävä. Näiden, näiden tarpeiden lisäksi on aika vähän, mitä ehkä 16 miljardia ilmastopankista. Toivotaan, että ehkä 16 miljardia saadaan, mutta ei se ole mitään uutta rahaa. Ei, ei ilmastopankista ole sen enempää hyötyä. 7,5 miljardia on ehkä tulossa muuta uutta rahaa Nämä eivät riitä alkuunkaan, kuten näistä luvuista näkyy. Haluaisin, että voisimme päästä eteenpäin konkreettisissa hankkeissa. Mitä, millaisia infrastruktuuriinvestointitarpeita on teidän maissanne ja muualla. Olisi saatava kansalaistaakse ja argumentoitava päämiehille rahoitustarpeita rakennusalalla tämä on aika helppo. Olisi puolet taloista kymmenessä vuodessa eristettävä. Tämä on valtava määrän paljon työllisyyttä. Ei tämä kovin monimutkaista kuitenkaan ole. Meillä on kyllä keinoja. Liikennesektorilla olisi pohdittava enemmän ja innovoitava enemmän. Muutaman kuukauden päästä tiedätte, että olemme neuvottelemassa MFFstä samaan aikaan siis puhutaan, neuvotellaan myös vihreästä sopimuksesta ja ensi vuoden budjetista. Nämä kaikki liittyvät toisensa. Ja sitten toinen kriisi, johon on vastattava. Nikola Schmidt, komissaari, on todennut hyvin luultavaa, että meillä on tulossa uusi talouskriisi, eikä meillä ole mitään valinnanvaraa. Meillä on jatkettava klassista politiikkaa, jatkettava ilmastopolitiikkaa ja jatkettava tärkeitä tehtäviä EU:ssa, mutta samaan aikaan meillä on historiallinen haaste joka liittyy tähän ilmastokriisiin. Ja tämän lisäksi suurin osa ekonomismeista uskoo, että olemme matkalla kohti seuraavaa talouskriisiä. Tässä on Yhdysvaltojen velkaa, se on 200 miljardilla on noussut tällaista, koska koskaan nähty, tässä on Kiinan velka ilman varjopankkisektoria. Eli näissä kahdessa talouden moottorissa on aika outoja tapahtumia. Koska tahansa saattaa räjähtää käsin Kiina tai Yhdysvallat. Tällaista velan kehitystä ei ole koskaan nähty aikaisemmin. Spekulaation tasosta sitten viime kerralla 2017 oltiin 14 000, nyt ollaan saavutettu jo melkein 30 000 pistettä rahoitusmarkkinoilla spekulointi on nyt kaksi kertaa pahempaa kuin vuonna 2007. IMF sanoi joka kuukausi, että nyt olemme matkalla kohti uutta talouskriisiä, joka saattaa olla kymmenen kertaa pahempi kuin kymmenen vuotta sitten. IMF sanoo näin. Ursula von der Leyen ja komissio ovat ehdottaneet tällaista työllisyyden jäljenvakuutusjärjestelmää. Von der Leyen on puhunut näistä äh, saksalaisista pienistä työpaikoista niin, että selvitetään työpaikkoja helpotetaan koulutuksen pääsyä ja säilytetään suurin osa palkasta. Olen Schmidtin kanssa tästä puhunut, mutta kyllähän tämä kollektiivista työtä edellyttää. Parlamentissa olisi nyt onnistuttava vihreän sopimuksen rahoituksesta valtavan liikennepaketin kerran ja sitten on suojeltava pk-yrityksiä ja työntekijöitä seuraavalta kriisiltä, joka, josta kukaan ei tiedä, alkaako se tänä vuonna vai ensi vuonna. Suurin osa uskoo, että, että tämä räjähtää käsiin jo tämän vuoden lopussa. Muistatte Kennedyn puheen on parempi korjata katto niin kauan kuin aurinko paistaa, ei kannata odottaa myrskyä. Euroopan parlamentin haasteena pitäisi olla vihreän sopimuksen rahoittaminen erityisesti alueille ja sitten valmistautua seuraavaan talouskriisin ja rajoittaa vaikutuksia työntekijöille ja taloudelle. Resursseja siis on. EIPen kanssa olemme tästä puhuneet. Ilmastopankki tulee olemaan aika pieni, vain 16 miljardia lisää, mutta kuten minäkin tiedätte, että koskaan ei ollut näin paljon, EKP e ei koskaan luonut näin paljon rahaa. Sen voisi melkein omia varoja lisätäkseen ilmastopankkia varoja. Te tiedätte, että meillä on pitkäaikaisia investointeja, joita voidaan rahoittaa ilmastopankista, jos sillä on resursseja. Jos meillä on lisää uusia varoja, niin ilmastopankki on naurattava. EKPllä e ei ole oikeutta olla ilmastopankin osakkeen omistaja, mutta se voi tällaisia omien varojen kaltaisia varoja luoda 50 miljardia omia varoja sadasta. Tämä muuttaisi tilannetta ilmastopankin kannalta ja suurin osa menisi liikenteeseen. Ei Peillä voisi olla siis tällainen tytäryhtiö, ilmastopankki, jossa on omat va- varat ja, ja jonkinlainen hallintorakenne. Sitten ensi viikolla aloitamme kuulemiset, jos haluamme liikennettä ja eristämistä ja, ja muuta varten tarvitaan uusia varoja. Tarvitaan siis lisää eh, varoja, uusia varoja. Meidän olisi saatava niitä jostakin irti. Tässä eh, puhutaan osingoista tässä kuvassa. Yritykset ovat hyvässä tilanteessa. Pitää katsoa, mihin voitot menevät. Onko ne jaettu työntekijöiden kanssa? Tehdäänkö investointeja vai meneekö nämä lähinnä rahoitusmarkkinoille? Äh, kansainvälinen valuuttarahasto sanoo, että tämä on makroekonominen ongelma. Rahat menevät rahoitusmarkkinoille, eivätkä ne reaalitalouksia. Minä olen Jacques Delorsin puolesta toimiva aktivisti nuorena ja Jacques Delors sanoi, että Euroopan verokilpailu oli konferenssi, kun minä olin pieni. Ver- verotus oli 25 prosenttia. 45 prosenttia, nyt olemme kanssa semmoisen viidessä. Meillä ei ole rahaa infrastruktuuria ja enää tutkimukseen. DG-tutkimuksella on paljon projekteja. Sanoi, että jos meillä oli 5 miljardia lisää, niin minä voisin investoida kiinnostavaan tutkimukseen 5 miljardia, mutta vuoteen verran tippunut puoleen, tämä on teille fataalia. Euroopassa ollaan 19 prosentissa, mutta Yhdysvalloissa Rooseveltit saa Trumpiin on 38 prosenttia, Rooseveltin tasolla oltiin sama on, on lähempää New Dealista, se on viittaus Rooseveltiin, mutta Äh, Roosevelt on luonut liittotason verotuksen, voitto, joka kohdistuu yritysten voittoihin, ja meidän täytyy miettiä yhdessä, minkälaisia tarveita on, kun puhutaan Kennedystä, ja kun sanot, että päätitte mennä kuuhun ja Van der Leyen viittasi äh, Kennedyn pohjansa, mutta Kennedy äh, ei, ei, ei pelätä, mutta Kennedy monikertaisesti, 15 kertaisesti NASAn budjetin ja sama on meille. Jos me haluamme näitä projekteja, tarvitaan uusia varoja ja kulutusalalla haluaisimme ottaa, joo, minä lopetan olla minusta minuutissa, anteeksi jos puhuin pitkään, mutta minkälainen näkemys teillä 2030-2050 ihan kanssa, että tiputetaan puoleen nämä päästöt, ja miten päästään neutraali, hiilineutraali tilanteeseen 2050, mitä projekteja teillä on jo pöydällä, mitä te pystyy rahoittamaan. Se on se juttu. Ja sitten valtion päälle täytyy sanoa, että Saksassa, Italiassa, Ranskassa projekteja, jotka nukkuvat, jotka ovat heti valmiita, jotka olivat työpaikkoja, täytyy luoda uusia työvälineitä. Jos haluamme vähän isompaa budjettia, jos me haluamme, että ilmastopankilla pannaan lisää rahaa, no, tarvitaan rahaa budjettiin vai budjetin ulkopuolelle, voimmeko, voitteko auttaa, että minä en tunne tätä aihetta. Vaikka meillä on tiimi, jolla on tässä pätevyyttä, mutta jos voitte sanoa, että nämä tarpeet. Tarvitaan uusia työkaluja vai päästäänkö nykyisellä välillä eteenpäin. Anteeksi, puhun liian pitkään, mutta minä haluaisin vähän laajentaa kenttää. Oliko tästä voita konsulttia ja kuin politiikkaa niin minä ajattelin, että no hyvä, e- ei tarvitse saada neuvotteluita kolmessa viikossa kasaan. Hyvä siis pohtia asioita etukäteen. Pierre Larouturou pour cet exposé qui est global. Hein? Kiitos Kiitoksia tästä kattavasta esityksestä. Ja nyt aloitamme keskustelun. Aloitetaan edustaja Marineskusta EPPstä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kiitoksia kovasti tästä konferenssista, joka koskee maailman taloustilannetta. Tämä on TRAN-valiokunta. Haluaisin kuulla, että mikä ajatuksenne on ja mitä ehdotatte, että miten voitaisiin muotoilla EU-parlamentin suuntaviivat, jotka koskevat ensi vuoden budjettia ilman monivuotista rahoituskäystä, sillä tällä hetkellä hän ei ole mitään näköpiirissä. Ja samalla ilman budjettivaliokunnan ehdotusta, että selvittäisitte hieman tätä uutta ennakko, äh, äh, uutta menettelyä Kuulen Kennedystä ja kaikista muistakin jutuista ja Ranskasta varsinkin. Mutta mitä odotatte siis ensi vuoden varalle, kun puhutaan vuonna 2021 budjetista? Mitä odotatte näiltä horisontaista valiokunnilta? Miten haluatte tätä omaa kertomusta rakentaa? Mitä haluatte siihen kirjoittaa? uusi politiikka. Jos MFF hyväksytään, ehkä ei. Ja sitten se todellinen politiikka, joka tulisi jatkoa seuraavan kolmen vuoden ajan, niin kuten varmasti tiedätte. Meillähän on politiikkaa, joka jatkuu sitten seuraavan kolmen vuoden ajan. Mikä tilanne on Brexitin suhteen? Eli yhdistyneen kuningaskunnan tulisi maksaa sitten kyllä tai ei. Tämä olisi mielenkiintoista kuulla. Minä ainakin olisin kiinnostunut kuulemaan. Tiedän kaiken jäästä ja tilanteesta. Mutta miten ajattelitte rakentaa EU-budjettia ja parlamentin ehdotusta budjettiksi ensi vuodelle? Merci beaucoup, Monsieur Marinescu. Kiitoksia edustaja Marinesko, edustaja Garcia seuraavana. Gracias, señor. Kiitoksia herra Laruturuun tästä esityksestä. liikennevaliokuntaan kiinnostaa suuresti budjetti neuvottelujen seuraaminen, koska investoinnit infrastruktuurien liikenteeseen ovat yhteenliitettävyyden sosiaalisen kohesion ja taloudellisen kohesion kannalta olennaisia. Nämä investoinnit ovat konkreettisia toimia ja tuloksia, joita EU voi tarjota kansalaisilleen, kuinka voidaan helpottaa ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta, jotta sisämarkkinat toimisivat. Tarvitsemme siihen yhteenliitettävyyttä, liikennettä, infrastruktuuriinvestointeja. Ja nämä investoinnit ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. Liikenne on avainasemassa oleva sektori ja meidän on päästävä eteenpäin, jotta sen kestävyyttä voidaan lisätä – jotta voimme saavuttaa ilmastotavoitteet ja noudattaa uutta vihreää sopimusta. TNT-verkosto ja verkkojen Euroopan väline ovat erityisen tärkeitä välineitä ja niille pitäisi olla prioriteettiasema tässä siirtymäajassa. Tarvitaan riittävät varat, jotta voimme toteuttaa tämän älykkään, kestävän, yhdennetyn, turvallisen liikkumisen. Siihen pyrimme verkkojen Euroopasta rahoitetaan kestävän liikkumisen infrastruktuuria, toimia, jotka edistävät innovointia ja teknologiaa, vaihtoehtoisia polttoaineita, multimodaalisuutta, rautatierahtia, yhteen toimivuutta, turvallisuutta, helppoa pääsyä. Kaikista näistä syistä SND-ryhmä on tyytyväinen siihen, että sekä TNT että, että Verkkojen Eurooppa ovat mukana budjettiprioriteeteissa. Ja haluaisimmekin tässä yhteydessä korostaa, kuinka tärkeää on säilyttää liikennevaliokunnan ehdotus budjettivarojen osalta. Kiitoksia. Monsieur Riquet, la parole est à vous. Seuraavaksi edustaja Riquet. Madame la présidente, euh, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos Pierre noista, tiedosta. Minä painetaan jotain, joka ja nyt ei ole ihan budjettiasia, mutta voimakkaasti korreloitunut. Ensiksi tiedätte, että tarvitaan merkittäviä investointeja, jotta saavutamme ilmastotavoitteita tai lähestymme niitä tai muuten myös sen markkinoiden tilan vuoksi. Meillä on tämä ekologinen siirtymä myös taloudellinen siirtymä. Meillä on sosiaalisia tavoitteita Meillä on erittäin rajoitettu äh, budjetti, mm, erittäin rajoitettu budjettitilanne. Ja e, pankkien päämätöstä täytyy miettiä, mutta ajattelen välttämättömiä asioita, ei toivottavia asioita, niin, niin meillä on valtava kuilu. Yhdestä asiasta puh- muistuttaisin teitä. Vaikka meillä olisi välttämättömät varat investointeihin, meillä sosiaalisiin ja taloudellisiin tavoitteihin, niin investointien hallintakeinot ovat sellaisia tällä hetkellä, että tällä hetkellä luvan saaminen ja investointipaketin ehdottaminen se menee seitsemän vuotta. Vaikka olisi pääomaa, niin siis käytännön investoinnista, jos puhutaan ja, ja valmistumista, niin me olemme jo seuraavassa budjettikaudessa. Olen samaa mieltä, että asiat ovat kiireisiä. Täytyy toimia nopeasti. Me No, täytyy ottaa investointeja luottajan avulla, tämä pahitaan, että vaikka meillä on varoja investoida, meillä ei ole hallinnollisia välineitä. Meidän täytyy ajatella sitä, meillä on erittäin vaikutusta, vaikka saadaan neuvostoa mukaan keskustelemaan näistä asioista. Me tarvitsemme kiireesti hallinnollisia toimeita. Ja vaikka meillä olisi erittäin pääomaa, emme vieläkään kykenisi saamaan niitä käyttöön aikarajojen sisällä. La parole est à vous. Uh, thank you. I, I cert- Kiitoksia edustaja Koh seuraavana. Kiitoksia. Nautin todellakin tästä katsauksesta. Ja mielestäni aina hyödyllistä katsoa menneisyyteen ja todeta, että 90 vuotta sitten meillä oli New Deal, 60 vuotta sitten mentiin kuuhun ja 30 vuotta sitten Berliinin muurin murtuminen ja siitä seuranneet muutokset Saksassa. Eli eri aikakausina 30 vuoden välein on saatu nähdä, miten kansalliset hallitukset ja kansainvälinen yhteistyö pureutuu edessämme oleviin haasteisiin. Mielestäni tarvitaan samaa henkeä nyt. Ja haasteena todellakin on toimia. Te viittasittekin tähän, eli millä tavalla hyödynnetään esimerkiksi näitä supervoittoja, joihin viittasitte? Rahat on, ovat olemassa, ja varsinkin jos katsotaan Euroopan investointipankkeja, kuten myöskin muita toimielimiä, nämä ovat kyllä halukkaita rahoittamaan sopimusta. Ne haluavat vain mm, nähdä ensin tuon sopimuksen todellisen sisällön. Eli kuten totesitte, kyseessä voisi olla esimerkiksi se, että jälkiasennetaan Euroopan unionin asuntokantaan mm, asioita tai otetaan käyttöön kestävää kuljetusta. Mielestäni on kuitenkin tärkeää huomioida nämä hankkeet. Ja samalla kun unioni sitten laajenee kaakkoon, niin meidän täytyy tarkastella myös sitä, että millä tavalla siirrymme poispäin öljystä ja kaasusta kohti uusiutuvia energialähteitä, kohti parannuksia merenkulussa ja rautatiekuljetuksissa ja hyödynnetään rahoitusta siellä. Ennen kaikkea kuitenkin olen sitä mieltä, että meidän tulee katsoa sitä, millä tavalla nämä päätöksentekijät saadaan puolellemme ja saadaan tuota rahoitusta taakse. Minusta kuitenkin meidän täytyy olla kunnianhimoisia. Ja teidän sanon kyllä hyvin kuvasivat sitä valtavaa haastetta, joka meillä edessämme on. Eurooppa-vihreän sopimuksen ja siihen liittyvien investointien hienous onkin siinä, että ne tarjoavat kestävän investoinnin 30 vuoden ajalle tulevaisuudessa. Kyseessä ei ole mikään yhden yön juttu, vaan tässä viedään jatkuvasti tätä eteenpäin. Ja minun mielestäni investointien hallinnoijat, pankit ja kansalliset hallitukset voivat näin helpommin suunnitella. Ja ehkä tämä on ollut helpompaa myös niille aikoinaan 30, 60, 90 vuotta sitten. Kiitoksia. Eh, Madame Chabi, la Kiitoksia. Edustaja Chabi seuraavana. President. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia hyvää esittelijä. Euroopan unioni on rahoittanut pitkään jo sellaista infrastruktuuria ja liikennettä, joka on johtanut ilmastonmuutokseen. Nyt meillä on veropoikkeuksia kerosien lentokoneissa tai on rahoitettu moottoriteitä. Jotakin viikkoja sitten täällä Euroopan parlamentissa julistettiin ilmasto- ja ympäristöön hätätila. EUn talousarvio on kuitenkin talo- väline, jolla voidaan oikaista kurssia ja saada liikennesektori hiilettömäksi. Siksi EUn on lopetettava välitettömästi suuret turhat projektit koskien yhteen No, koskien esimerkiksi investointipankkia. Otan esimerkiksi tämän suuren länsipuolinen kiertotien 173 miljardia on annettu Vinci yritykselle, joka rakentaa tällaisen ohitustien länteen. Meidän olisi suunnattava rahoitus rautateille erityisesti pienille reitteille, jotka ovat nyt sulkemassa myös yöjunat. On saatava käyttöön ja näillä rautateillä voidaan edistää kohesiota alueellisesti. On tätä julkisen liikenteen käyttöä. Tämä ei välttämättä ole EU-toimivaltuuksien kuuluma, mutta on edistettävä julkisen liikenteen ilmaisuutta. Tämän toimenpide toisi yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja myös ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Kiitoksia, hyvä esittelijä ja puheenjohtaja. Madame Montero, la parole Montero, teidän puheenvuoro. Muito obrigada, Presidente. <clears throat> Agradeço ao, ao colega... Kiitos kollega Laratorolle, Turolle esityksestä. Eli yleiskuva, mutta olen samaa mieltä kollega Marineskun kanssa Olisimme haluat kuulla muutakin teiltä, että pystytte apua. Ja että saatte prosessin viettyä loppuun budjettiin suhteen, erityisesti ajatellen vuotta 2021. Ja minä muistutan se, että puhumme ilmastonmuutoksesta ja vihreästä sopimuksesta, mutta me olemme kaikki samaa mieltä että tämä on ratkaiseva EUn kannalta. Tämä ei ole kuitenkaan mikään uusi kysymys. Ja muistutan, että tämä on kuljetus- ja turismivaliokunta ja turismissakin on paljon sektoreita, jotka täytyy saada tähän yhtälöön mukaan. Ja turismin osuus on kasvanut viime vuosina – Tämä kasva, kasvaa voimakasta. Te puhutte maataloudesta ja rakennusten eristämisestä, mutta voisimme ajatella myös turismista. Se on kasvusektori, se luo paljon työpaikkoja. me voimme yhdistää tämän kestävän turismiin ja voimme luoda työpaikkoja muun muassa. Me haluamme älykkäitä kaupunkeja, kestävää turismia. Me haluamme työskennellä syvällisesti tämän sektorin kanssa. Eli seuraavassa monetisessa rahoituskehyksessä tämä täytyy ottaa huomioon. Ja myöskin meidän täytyy auttaa tämä sektoria konkreettisesti – Meillä, meillä täytyy olla kestävän turismin budjettikohta. Mitä te ajattelette tästä kohdasta? Minkälaista sitoutumista te voitte tarjota? Miten me voimme tässä paremmin tämän sektorin puolesta, joka on välttämätön alueelle ja sektoreille? Madame la Présidente. Edustaja Deparni, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä näkemyksestä ja kokonaiskatsauksesta tähän taloustilanteeseen. Meillä on todella suuri haaste edessämme, kun pyrimme rahoittamaan vihreää sopimusta ja samalla pyrimme katsomaan kaikkia niitä eri toimialoja, joissa toimimme epäjohdonmukaisesti. Nyt kun olemme hiukan varovaisesti ehkä niitä rahoittaneet. Ja Olemme todenneet vihreinä ja tämän valiokunnan jäsenenä, että meidän täytyy todella toimia nyt työ, työpaikkojen luomisen moottorina ja pyrkiä vähentämään päästöjä. Ja kyseessä ovat infrastruktuuriinvestoinnit perusinfrastruktuuriin tuolla kentällä myös harvempaan asutuilla aloilla ja lisäksi investoinnit digitaalipuoleen, joka vaatii paljon investointeja. Toinen osa koskee sitten myös rahtipuolen rahoitusta sekä rautatieliikenteessä että meriliikenteessä. Olemme puhuneet myös kestävästä matkailusta ja sillä alallahan on paljon tehtävää. Esititte ajatuksen siitä, että voisimme tässä ottaa myös verotuot käyttöön, mutta sehän ei ole mikään eurooppalainen toimivaltuus. Jos jäsenvaltiot eivät näin tee, niin meidän täytyy sitten Euroopan parlamenttina kuitenkin toimia. Ja tästä syystä kysymyksen teillä on kyseessä hypoteesi siitä, että tarvitsemme uusia varoja. Ja meillä on ajatus siitä, että yritykset täytyy saada mukaan enemmän tähän siirtymäkautaan. Eli meillä täytyisi olla selkeät normit yrityksille lyhyelle ja pitkälle aikavälille, jotta ne ymmärtävät, että me suhtaudumme asiaan todella sen vaatimalla vakavuudella ovatpa sitten investoinnit joko tuolla liikennepuolella tai muualla, ja yritykset voivat näin sitten investoida tähän vihreään siirtymään. Meidän täytyy myös olla rohkeita monissa asioissa. Meillä täytyy olla tiukat säännöt esimerkiksi spekuloinnin ja rahoituksen suhteen ja katsoa sitä, millä tavalla jaetaan tehtävät rautatie- ja maantieliikenteen välillä. Sitähän ei vielä kunnolla tehty. On edelleen jäsenvaltioita, jotka investoivat huomattavasti enemmän maantieliikenteeseen kuin rautatieliikenteeseen. Invest EU-ohjelmassa puhutaan johdonmukaista kriteereistä ja sellaisista hankkeista, jotka eivät enää ole johdonmukaisia ympäristönsuojelun kanssa, eli niitä ei enää rahoiteta, mutta miten nämä kriteerit oikein määriteltiin? Sillä kaikki se, mitä tehdään, kaikkihan vaikuttaa ilmastoon, mutta on tiettyjä asioita, joita kannattaa suosia ja toisia ei. Olisi todella mielenkiintoista kuulla näistä kriteereistä, mitä ne ovat ja millä tavalla me tällaiset johdonmukaisuuskriteerit otamme käyttöön niin, että me enää rahoita sellaisia asioita, jotka ovat haitallisia ilmastolle. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Deperni, ja minä päättäisin kysymyksen, joka minulle on erittäin oleellinen. Ensinnäkin budjettivaliokunta ja parlamentin kanta näihin siirtymärahastoihin. 4,8 miljoonaa mm, oli parlamentin kanta. Ja öö, nyt on puhuttu 7,5 miljoonasta. Se on tietysti hyvä alueelle, mutta ongelmana on se, että ei ole olemassa mitään yhteyttä kansallisen puolen kanssa. Aiotteko te mukauttaa ja painostaa myös kansallista puolta tässä suhteessa. Ja sitten todellinen kysymykseni, eli joka minun mielestäni on keskeinen, tuhat miljardia euroa, siitä puhuu komission puheenjohtaja von der Leyen, mutta meillähän ei ole niitä. Eli Tuleeko sitten sellainen hetki, jolloin pohditaan näitä omia varoja uudelleen? Varmasti kollegat juuri puhuivat myöskin tästä esimerkiksi meidän valiokunta joka vastaa koko liikennealavasta, on keskustellut Eurovignet-kysymyksestä. Jos jäsenvaltio ottaa tällaisen vinjetin käyttöön ja seuraa siinä hyviä käytänteitä, niin otetaanko nämä investoinnit tähän teidän järjestelyynne mukaan? Millä tavalla? Tämä oli siis konkreettinen esimerkki, kun puhutaan budjettisuuntaamista. Meidän täytyy tietysti konkreettisesti kyetä katsomaan sitten, millä tavalla uudelleen tasapainoitetaan tätä tilannetta. Ja toiseksi, minusta kannattaisi myöskin nyt tarkastellaan voimakkaasti näitä investointipankin kriteereitä, kun se valitsee omia hankkeitaan. Olen kuullut, että 25 prosenttia menee energiasiirtymiin kaikissa investoinneista, mutta puhuttu myös siitä, että ilmastopuoli on 50 prosenttia. Onko tässä nyt kyse 25 vai 50 prosenttia? Tässä nyt on kyllä joku juttu, joka ei oikein pelitä. Ja lopuksi, entä sitten kaikki nämä mukautukset, joita kukaan ei ole miettinyt? Meillä ei ole mitään mukautusrahastoa Euroopassa, ei pelkästään kun kysymys on digitaalisesta muutoksista, vaan myös ö, ekologisista muutoksista. Miten me aiomme vastata, kun katsotaan vaikka sitä, mitä nyt Saksalla, Saksassa tapahtuu, vaikka tietyllä alueella, kun joku tehdas menee kiinni, niin koko alue kuolee. Eikö nyt olisi korkea aika tehdä se, mitä tehtiin Brexitin kohdalla? Luodaan budjettilinja, joka koskee tällaista siirtymärahastoa. Eikö voida luoda tällainen mukautumisrahasto myös ilmastokysymyksiin? Sillä saattaa olla, että ihan yhtäkkiä meillä on edessämme tilanne, jossa tietyt toimialat kykenevät siirtymään tällä vauhdilla eteenpäin ja toiset eivät ollenkaan. Voitaisiko tässä ryhtyä työskentelemään yhdessä ja sitten voi sitten hyödyntää näitä omia varoja, jotta voitaisiin luoda konkreettinen yhteys. Tänä päivänä puhutaan paljon näistä veroista ja puhutaan näistä eri win-win eduista. Tässä oli valtava määrä kysymyksiä, olen pahoillani, mutta annan teille puheenvuoron, että voitte vastata niihin. Paljon Kiitos vastaan viimeiseen kysymykseen. Voimmeko työskennellä yhdessä? Minä olen täällä juuri siksi, että työskentelemme yhdessä. Minä tulin ta- Meillä on viisi asiantuntijaa talousarvion valiokunnassa. Meillä on ihmisiä mukana ja minä halusin tämän best of listan. Me haluamme parhaat ehdotuksen ja sitten neuvotellaan siitä, kun minä olen uusi jäsen. Olen ollut, ollut täällä vasta kuusi kuukautta. Minä pyrin tavata vanhoja, jotka ovat neuvoja herra Marin Eskalo, olen pahoillani, jos Teillä on sallitun tämä hukkaa tämä aikaa. Pyydän anteeksi, mutta Jean Arthuy, joka on 20 vuotta vanhempi, hän oli suuri vatalaan ministeri. Hän on ollut talousarvevalikunnan puheenjohtaja ja sanoi, että parlamentti ei mitään voittoa saa, jolle sillä tiedän, että kansalaiset jakavat, jotka ottavat meitä vaihtamaan kättä valtion pääministerin kanssa siitä että syystä parlamentin täytyy olla yhtenäinen. Ja talousarviovaliokunnalla ei todellakaan ole teidän asiantuntemusta Äh, kulutussektorista. Meillä on kolmas osaakaan teidän kokemuksesta asiasta äh, Talousarvio-valiokunta on muiden valiokuntien palveluksessa ja haluan, että todella työskentely yhdessä. Minä voin selittää meidän prioriteetit. Minä voin sanoa, että kyllä me tulemme tekemään äh, jotta me saisimme budjetin, joka vastaa 1,34 prosenttia budjetista, mutta Jean Arthur sanoi, että joka kerta, kerta kun parlamentti on neuv- halunnut neuvottelussa saada vähän enemmän, niin valtion päämiehet ovat selkeä höylänneet, höylänneet ja höylänneet juusta höylää ja, ja, ja tota, budjetti ei ole koskaan ylittänyt 0,24 äh, prosenttia. Voin ihan klassisesti lukea teidän mietinnön, että teidän asiantuntijan kanssa yhteenvedon, mutta jos te olette paikallaan ja, ja, et, jos te haluatte budjetti, sitten vähän liikkumaan, niin meillä on historiallinen vastuu. Tämä on kertaa ihmiskunnan historiassa, kun me kohtaamme ilmastonmuutoksen tällä tavalla. Meidän täytyy todellakin innovoida. Ja minä olen sitä mieltä, että no, mistä me kieltäydymme? No, kun mä tarkastelen ei mennä kirjoittaessa suomalaisia ystäviä, mutta jos halutaan 35 prosenttia verkon Euroopan välineistä, 35 prosenttia ja kunnianhimoa kasvaa. Sallista kuuluu jonkinlaista huulto. Eh, totta kai tässä on kytkös hölmökin siitä, että meillä on eh, sivu on nyt tyhjä. Eh, helmikuussa valtamäpäistä haluavat neuvostamme meiltä vain suurlähetteitä, mutta haluammeko me, että me aloitamme tyhjältä pöydältä, neuvotammeko samaan aikaan juridisesti tämä tilanne. En, heillä on nämä realiteet, sitten me neuvottelemme saman aikaan vuoden 2021 budjetista, vihreästä sopimuksesta ja monimuotoisesta rahoituskehyksestä ja, ja omista varoista tilanne on jo missä Ja parlamentti sanoi, että jos ei omissa varoista tulee edistystä, niin ne päästä ne niin kykenemme esittämään argumenttia neuvottelussa, jotka puhuttelevat kansalaisia, yritysjohtajia ja ammattiyhdistysliikettä. tästä syystä minä olen esittänyt argumentteja, jotka puhuttelevat suurta yliseen. se, mitä minä haluan on, että kaikki sanoo, että hyvin mä 40 35 prosenttia sitä, että pyydetään. Ei se mitään. Tämä kuitenkin, kaikki lasketaan ilmastotoimiin. Tämä, tämä taikuutta voidaan leikata ilmastotibonitissa 30 prosenttia, mutta selitetään, että tämä on oikein hyvä ilmastolle. Ja sellainen nostaa 40 prosentista vaikutusta 100 prosenttia ja niin ilmastobudjetti kasvaa. No, sori vaan kansalaisena Meppinä on tosin oloa selittää tämä ystäville tai kavereille, ää, perheelle kolme neljä vuoden kuluttua. Eli tässä teille vastaus Dominic Rikkeen kysymykseen. Niin, pääsemmekö eteenpäin? Ei minulla ole mitään taikasauvaa, kun sanotaan, että tarvitaan seitsemän vuotta, kun budjetista täytäntöönpanoon kykenemme nopeasti tekemään ehdotuksia. Karma budjetti valiokunta voiko se panna painetta valtioihin? Ei se talousarviovaliokunta ole, ei mikään supervalta, mutta vaikka parlamentti kokonaisuudessa sanoo, että me haluamme tämän budjetin hyvistä syistä, onko tämä mahdollista omiin varoin. Emme saa Ranskalta romanilta lisää rahaa. Me tarvitsemme lisää, va- lisää omia varoja tai jostain muusta lähteestä. Meidän täytyy yhdessä saada nämä budjettivarat käytännössä sitten. Tarvitsemme kysymys, ei budjetti voi korjata juridisia ongelmia Ah niin, mennään näen teitä. Ei Burtian ongelma äh, tehtävällä tehdä niitä. Me kuulimme tässä yhtenä äh, päivänä Euroopan investointipankkeista kysymyksiä, äh, koska Euroopan investointipankki sanoi, että lopettaa ilmastonmuutos, mutta, mutta en ole varma, mitä näitä rassaisuuteen tuolla tapahtuu. Ää, ää, Euroopan keskuspankki ei voi olla ilmastorahaston osakas, mutta se voi laittaa rahaa sinne. Meillä on myöskin rahapoliittisia kysymyksiä. Jos me haluamme budjetin, niin sitten budjetin äh, ulkopuoliset asiat. Äh, meillä voisi olla hyvä, äh, olisi hyvä, että meillä olisi keinoja rahoittaa julkista liikennettä. Me tarvitsemme 100 miljardia ja kukaan ei puhu tästä. Ja minä ole nähtänyt Euroopan pankin 600 euroa kolmessa vuodessa. Eli eh, joka kuukausi neljä miljardia pöydällä ja Euroopan keskuspankki kysyy, mitä, me, mitä me täällä eh, kahdeksalla miljardille voidaan käyttää määrälliseen helpottamiseen. On varoja mutta joka eh, kuukausi on 100 miljardia Euroopan keskuspankki. Se on miljardi 1200, miljardi 1200 miljoonaa Euroopassa ja meillä sanotaan, että ilmastopankki saa 16 miljardia. Juridisesti Euroopan keskuspankkiin säännöt ovat sellaiset, että ne täytyy toimia hintavakauden puolesta, mutta jos hintavakautta ei aseta kyseenalaiseksi, niin Euroopan keskuspankin täytyy palvella muita Euroopan tavoitteita. Ja artikla 33 on ympäristön suojelu. Meillä on Euroopan keskuspankki Euroopan, keskuspankki, ei ole mitään ongelmia, että Euroopan keskuspankki muuttaa politiikkaa nopeammin ja alkaa tehdä eh, pitkän aikavälin investointeja. Ja sitten meillä on kolme minuuttia Kohin kommentti, että me saadaan eh, vakautta. Me tarvitsemme pitkän aikavälin rahoitusta ja siirtymäkauden rahasto. Ah, se, tämä on selvä, tämä on selvää. Tämä on vähän alkuamme tämä vaatimattomuus on hämmästyttävää. Me keskustelemme parlamentin kanssa uusista ideoista. Ja tavoite on tehdä konkreettisia ideoita. Euroopan ja omista varoista haluamme eteenpäin. Talousarvion valiokunta tulee tekemään omalla mietinnön. Puhutaan sitä huomenna, mutta totta kai olette tervetulleita, jos haluatte antaa meille kommentteja omista varoista. Äh, jos luotetaan vain jäsenvaltioihin, niin mikään ei etene. Sopeutumisrahasta on oikein hyvä, että meillä on spesifi väline, jossa hyödyntää omia varoja. Olenko unohtanut jotain? jossa tuntuu, että sitä välttämättä puhtaalta pöydältä ensimmäistä kertaa puhun budjetista tietämättä minne monimuotoinen rahoitus menee, mutta minusta tämä on parlamentille mahdollisuus. Tiedämme, että valtion johtajat eivät pääse mitään. Tapasin tärkeään suunnitella, sanotaan, että tätä ajetaan te- teurastaa. Käytämme mahdollisuutta selittää omia prioriteetteja, jotka ovat erittäin selkeitä ja sanoa, miten omilla varoilla – ja, äh, tai likviditeettiä käyttämällä me rahoittaa ne. Voitte testata usein ideoita julkisen sektorin ja yksityisen sektorin yhteistyöstä. Tämä on vaikea tehtävä. En minä tule tänne estääkseni komission asiantuntijan kanssa yhteenvetoa siitä, mitä ollaan viimeisen viiden vuoden aikana. Minusta kollektiivinen brainstorming on parempaa, että siksi mä tulin tänne ja toivottavasti me pystymme työskentelemään yhdessä. Meillä on ainakin aikaa kesää. Minun pitäisi 15 päivä kuluttua tehdä ensimmäinen kertomus, ja, mutta sitä on paljon hyvä. Me ollaan kesäkuun, heinäkuun ja sitten pääsemme vähän hommin käsiksi ja käytämme kaksi kolme kuukautta nyt yhdessä mietintämme päässä. Kiitoksia teille. Voitte joka tapauksessa luottaa meihin. Mielellämme olemme jatkuvasti yhteydessä teihin ja annamme teille ajatuksia. Meillähän on myös asiantuntijoita, Rike ja Marinesku ja muut, jotka ovat asiantuntijoita tässä budjettikysymyksessä. Kiitoksia kovasti. Tämän toimikauden aikana me emme anna vetää itseämme hyöplästä. Sen totean nyt tässä jo heti. Ja osuutemmehan budjetista on noin 9 prosenttia, kuten muistatte edustaja Rike, 9 prosenttia. Ja me haluamme ehdottomasti seuraavassa budjetissa osoittaa, mitä tärkeää tämä meille on. Tilin tarkastustuomioistuimen paperit selvittävät, että tänne tarvitaan lisää kaiken eniten lisäinvestointeja nimenomaan liikenteeseen, liikenteeseen ja rakennuksiin. Meidän on argumentoitava hyvin konkreettisia projekteja. Kiitoksia kovasti ja näin osoitamme teille suosiotamme. Rencontre. Kiitoksia tästä ensi tapaamisesta. Notre prochaine réunion aura lieu... Seuraava kokouksemme pidetään 19. helmikuuta kello 9. Kahden päivän kokous 9.12.30, ensimmäinen päivä ja sen jälkeen sitten 20. päivä kello 9-12.30 ja 15-18. 28.1. oli tarkoitus pitää kokous, mutta se on siis peruttu huomio. Ja tulkaapa sanomaan päivää sieltä. Moi, j'espère qu'on va bientôt se voir. Oui, très bientôt. Bon, super. On reste en contact. Très bien. Désormais, c'est la réunion des coordinateurs. Nyt seuraavaksi sitten alkaa koordinaattoreiden kokous.